They might in the future. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, toivotan sydämellisesti tervetulleeksi meidän erityiskokoukseemme. Meillä on tänään mahdollisuus keskustella meidän terveysasioista vastaavan komission jäsenemme Tonia Borsin kanssa aiheesta äh, hevosenlihan etiketöinti. 15. tammikuuta lähtien äh, olemme käyneet keskustelua vääristä äh, etiketöinnistä hevosenlihan kohdalla. Rova Testori oli täällä viime viikolla ja silloin me keskustelimme, voisiko sanoa tällainen ähm, lämmittelykeskustelu. Ja sitten sen jälkeen olemme saaneet yhä enemmän ja enemmän uutisia siitä, mitä on tapahtunut ja miten laajaa tämä väärä etiketöinti on ollut. Meillä on lainsäädäntöä näihin asioihin, eilen etiketöintilainsäädäntö. Ja silloin keskustelu käytiin myös siitä, että pitäisikö liha merkitä ja Euroopan parlamentti ja muut toimielimet päättivät valita tähän hieman kevyemmän etiketöinnin muodon. Me olemme juuri nyt ajankohtaisesti kolmikantaneuvottelussa trilogissa pihvilihan merkinnästä. Ja eilen riideltiin nimenomaan sitä jäljitettävyydestä koska, ja sanktioista, koska onhan selvää, että mikäli ei ole minkäännäköisiä sanktioita, niin jos, jos rangaistukset ovat vain ihan marginaaliset, niin silloin tämä peloite ei ole niin suuri, koska kilpailupaine on näillä markkinoilla todella äh, suuri, koska kuluttajat haluavat halpoja elintarvikkeita ja sitten tapahtuu tällaista. Tänä aamuna juuri kuulin uutisista, että minun kotimaassani Saksassa tullaan muuttamaan lainsäädäntöä sillä tavalla, että tulevaisuudessa äh, kaikki yritykset, jotka rikkovat etiketöintiä, niin niiden nimi mainitaan julkisesti. Tämä on hienoa. Ja sitten toimittajat huolehtivat siitä, että tällaiset yritykset, jotka tuovat kiertoon elintarvikkeita, jotka, joita ei ole etiketöity oikealla tavalla, niin niiltä voidaan mahdollisesti poistaa koko lupa toimia yrittäjänä. Eli voi olla jopa niin, se voi johtaa siihen, että ihmiset eivät ylipäätään enää luota niihin. Näistä asioista me puhumme täällä tänään komission jäsen Borschin kanssa ja toimimme seuraavalla tavalla. Herra Borsch alustaa 10 minuuttia ja sitten kollegoiden vuoro ja sitten luen täältä puhujalistan kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet ja sitten katsotaan, miten jaetaan aika. Meillä on aikaa puoli 11 asti. Minä tiedän, että komission jäsenenä on poistuttava tarkkaan 10.30 tuntuu siltä, että te olette täällä useammin meidän valiokunnassamme kuin komissiossa. Ja me arvostamme kovasti sitä, että te näin lyhyellä aikavälillä kykenitte tulemaan tänne meidän valiokuntaamme, joten siitä suuri kiitos teille. Eli eipäs nyt hukata aikaa, vain käynnistetään tämä keskustelu välittömästi. Komission jäsen Bosch. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen iloinen tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne tästä hyvin ajankohtaisesta ja harkaluontoisesta aiheesta. Yritän pitää kuitenkin asiat mittasuhteissaan. Mm, Euroopan unionissa meillä on kuitenkin vielä mielestäni yksi maailman parhaimmista elintarviketurvallisuusjärjestelmistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tällaisia asioita voisi tapahtua ja meidän täytyy oppia näistä. Ja viimeisen kahden päivän aikana olen maatalousvaliokuntaa ja maatalousneuvostolle puhunut ja kummallakin nytkin haluaisin aloittaa puheenvuoroni samalla tavoin kuin noissa tapahtumissa, nimittäin että mm, todistusaineisto osoittaa, että tämä ei näytä olevan julkisen terveyden tai elintarviketurvallisuuden ongelma, vaan ennemminkin on kyse petoksista pakkausmerkinnöissä, koska kuten tiedätte, hevosen liha voi olla ihan hyväksyttävä jauhelihan osa, jos se mainitaan pakkausmerkinnöissä. Ja ne, jotka syövät näitä tuotteita, heillä on oikeus tietää, onko kyse sianlihasta, naudanlihasta vai hevosenlihasta. Ja nyt kerron teille lyhyesti, mikä on tämänhetkinen tilanne. Elintarviketuottajat, jotka pystyvät valvomaan tuotteita ja prosesseja, ovat päävastuussa siitä, että noudatetaan Euroopan elintarvikevalvontaa lainsäädäntöä. Jos minulta kysytään, että kuka maana on vastuussa, äh, siinä vaiheessa kun tämä tilanne äh, tuli esiin, äh, oli neljä maata, josta naudanliha lasagne oli ähm, käynyt läpi. Minä olen erittäin varovainen, etten maininnut ketään näistä, koska yhdessä vaiheessa kaikki katsoivat yhteen suuntaan ja yhtäkkiä sitten kaikki katsoivat toiseen suuntaan, joten minä olin hyvin varovainen, etkä mm, halunnut mainita mitään nimiä ja sanoin, että mikä tahansa maa, mistä nämä lihatuotteet ovat menneet läpi ja mikä tahansa yritys, joka on ollut mukana tässä tuotannossa, välityksessä ja varastoinnissa on epäilyn alainen. Ja oli hyvä, että sanoin niin, koska kävikin sitten ilmi, että että tutkimukseen täytyy kehittyä toiseen suuntaan. Ja jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että Euroopan unionin sääntöjä pannaan päivittäin oikein täytäntöön. Ja kun mikä tahansa elintarvike, mistä tahansa laitetaankin Euroopan unionin markkinoille, niin jäsenvaltioiden tehtävä on varmistaa, sisältääkö tuo tuote jonkun riskin ja noudattaako se olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja on totta, että komissiolla on elintarvike-eläinlääkintävirasto, joka ei tutki itse, vaan se valvoo tarkastajia jäsenvaltioissa, pääasiassa elintarviketurvallisuuskysymyksissä, esimerkiksi myös Euroopan unionin ulkopuolelta. Jos haluamme tuoda lihaa Brasiliasta tai Argentiinasta, niin Irlannin viraston viranomaiset vierailevat äh, Brasilian ja Argentiinan teurastomoille ja hyväksyvät ainoastaan ne teurastamot, jotka voivat sitten viedä lihaa Euroopan unioniin. Ja sitten meillä on tietenkin nopean äh, varoituksen järjestelmää elintarvikkeille ja rehuille, joka toimii varsin hyvin, koska vaikka se teknisesti on rajoitettu elintarviketurvallisuuskysymyksiin, niin tässäkin tapauksessa heti kun tapaukset tulivat ilmi Irlannissa ja yhdistyössä kuningaskunnassa, ne heti tiedonantona välitettiin kaikille jäsenvaltioille. Ja komissio pian esittelee kokonaisraportin tarkastuksista, joita virasto on järjestänyt pääasiassa hygienian näkökulmasta. Kaikki hevosen liha, joka oli merkitty naudanlihaksi eineksissä, välitettiin ilmoitettiin heti ja Europol koordinoi nyt näitä petostutkimuksia ja kaikki jäsenval- joita on pyydetty pitämään Europol-kontaktiyhteyksiä mm, tätä varten. Nyt lyhyt kuvaus siitä, mitä tapahtui. Ensimmäinen oli tapaus Irlannissa, sitten 8. helmikuuta yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 13. helmikuuta Irlannin puheenjohtajavaltiokomission kanssa järjesti hätäkokouksen, jossa oli mukana pieni jäsenvaltion ryhmä, joita tämä skandaali äh, kosketti. Sitten äh, komissio äh, pysyvälle elintarvikekomitealle ehdotti erilaisia elintarvikevalvontatoimenpiteitä, jotka alkavat huomenna, jotkut ovat alkaneet jo 13 päivän aikana. Tätä voidaan jatkaa kahteen kuukauteen. Tämä oli 15. päivä, 19. päivä tämä ehdotus hyväksyttiin ja se vielä vahvistettiin 25. helmikuuta, joten reaktio tähän kriisiin oli hyvin nopea. Ja me olemme vielä hyvin aktiivi sekä komissiossa että poliittisella ja teknisellä tasolla. Ehkä nyt voin yksityiskohtaisemmin kertoa tästä intensiivistä valvontaa suunnitelmasta, joka alkaa heti. Meillä on kaksi testisarjaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ensinnäkin laajoja DNA-testejä naudanlihatuotteista, joissa testataan, onko niissä hevosen lihaa, eli onko pakkausmerkintäsääntöjä noudatettu. Tehdään tuhansia tarkastuksia riippuen riippuen jäsenvaltion koosta, väestön määrästä, teurastojen määrästä, eh, hevosen lihatuotteiden määrästä. Kaikki eh, jäsenvaltiot tuottavat hevosen lihaa paitsi Viro, eli kaikissa jäsenvaltioissa tuotetaan hevosen lihaa ja eh, ne joko vievät sitä tai kuluttavat sen itse. Ja toinen on se, että tarkistetaan, onko fenylibutasolia Äh, hevosen lihassa. 70 äh, prosenttia kaikesta hevosen lihasta tuotetaan äh, Euroopan unionissa, Euroopan unionissa ja 30 prosenttia tuodaan Euroopan unionin ulkopuolelta Brasiliasta, Argentiinasta, Kanadasta ja Meksikosta pääasiassa. Ja näitä testejä tehdään yhden kuukauden ajan. Mahdollisesti jatketaan kahdella kuukaudella ja kahteen kuukauteen ja minä aion sitten julkaissa tulokset heti. On ihan turhaa yhteisrahoittaa tällaisia tarkistuksia ja sitten piilottaa tulokset. Ähm, koska meidän täytyy olla mahdollisimman avoimia, jotta pystytään palauttamaan vähitellen kuluttajien luottamus. Näiden testien määrä tulee olemaan suhteellinen ja suositus, joka sisältää näiden tarkastusten yksityiskohdat oli sellainen, että jäsenvaltiot sitä tukivat. Mitä tulee fenyylibutasoniin, niin, niin on suositettu, että otetaan yksi näyte jokaista 50 tonnista hevosen lihaa, joka viedään tai teurastetaan. Ja me emme nostaa tätä. Nyt kun tällainen skandaali nousee esiin, hyvä puheenjohtaja, niin joskus hyppäävät siihen johtopäätöksen, että lainsäädäntöjärjestelmässä on joku vika, jotain perustavanlaatuista muutosta tarvitaan. Mutta tässä tapauksessa petollisesti tai väärin merkittyjen tuotteiden seuranta oli nopea. Ei ollut mitenkään vaikea seurata, missä tuo liha oli tuotettu, missä se prosessoitiin, missä se varastoitiin, joten jää, äh, lainsäädäntö on vakaata, mutta meillä on ongelmia lainsäädännön täytäntöönpanossa, äh, eikä niinkään äh, lainsäädännössä itsessään. Petoksia syntyy, kun sääntöjä ihan tahallaan rikotaan voimme puhua rikosoikeudellisista rangaistuksista, eh, koska meillä on laki. Jos ei olisi lakia, niin ei olisi eh, rikosoikeudellisia rangaistuksia, mutta eh, tämä se tosiseikka, että meillä on petos, ei kyseenalaista ehm, näin, tämän lainsäädännön toimivuutta ja se ei myöskään saisi vaarantaa sisämarkkinoita. Yksi Euroopan unionin perusperiaatteista on vapaa liikkuvuus ihmisten, mutta myös tuotteiden vapaa liikkuvuus ja mikään ei saisi vaarantaa tätä vapautta. Tietenkin kun meillä on sisämarkkinat, jossa on 500 miljoonaa kuluttajaa eikä ole esteitä, jos joku rikkuu EUn lainsäädäntöä, niin silloin seuraukset vaikuttavat hyvin laajalle. Ja toistan, että Euroopan unionissa olemme kehittäneet yhden parhaimmista lainsäädäntöjärjestelmistä joka maailmassa, joka liittyy seurattavuuteen ja pakkausmerkintöihin. Ja tämä nyt todistaa, että pystymme seuraavaan tilannetta. Mm, ja kulttuurivaliokunnassa minulta kysyttiin, että oletteko yllättyneitä siitä, että tämä tapaus kävi ilmi, että jäsenvaltioiden viranomaiset löysivät tämän tapauksen. Itse asiassa en ole laisinkaan yllättynyt, koska jäsenvaltioiden viranomaisten tehtävä on panna täytäntöön tätä lainsäädäntöä ja tämä tapaus nousi esiin, koska Irlannin viranomaiset pistokokeessa, kun he tekivät tutkimuksia halvimmista naudanlihapihveistä, supermarketissa löysivät sieltä sitten hevosen lihaa. Ja ne, jotka luulevat, että Euroopan unionilla tai komissiolla on valtaisa eh, tarkastajien armeija eh, lainsäädännön täytäntöönpano eh, varten joko tällä alalla tai jollain toisella alalla, niin heidän täytyisi ymmärtää, että mitään tällaista ei ole olemassa. Ei elintarviketurvallisuudessa eikä missään muussakaan asiassa. E, nimittäin vastuu on jäsenvaltiolla ja sen täytyy myöskin siellä pysyä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö komissiolla olisi koordinointiroolia, kun e, tehdään näitä tarkastuksia ennen tällaista kriisiä tai sen jälkeen. Ja minä en siksi e, yritä millään tavalla vihjata, että meidän tulisi olla jotenkin tyyty, tyytyväisiä tai ettemmekö muka voisi oppia mitään tästä. On kuitenkin tärkeää nähdä tämä asia oikeissa mittasuhteissa, vastata asiaan oikealla tavalla eikä liioitella reaktiota. Tämänkin tyyppisessä tapauksessa, hyvä puheenjohtaja, vaikka Eh, kyse ei ole elintarviketurvallisuudesta, niin reaktiot voivat irrationaalisia ja joitakin taloudellisia seurauksia on jo ollut, vaikka tämä ei ole siis eh, elintarviketurvallisuus kysymys. Meillä on ollut elintarviketurvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, ongelmia, joissa eh, ihmisiä on kuollut ja Eh, joiltakin jopa eh, poistettiin elimiä johtuen tällaisesta elintarviketurvallisuushaitasta. Tällaisesta ei ole kyse, mutta kyse on eh, pakkausmerkintäpetoksesta. Ja julkinen luottamus on heikentynyt huomattavasti ja me pystymme tätä luottamusta parantamaan nopealla toiminnalla, nopeasti analysoimalla tietoja ilman lykkäyksiä. Kun skandaali nyt tässä on edistynyt, niin se osoittaa, kuinka tärkeä tällaisten tarkistusten ja rangaistusten käyttö on. Ne tulee rangaistuksiin, niin tämä direktiivi ei direktiivi ei koskaan selkeästi määrittele, millaisesta rangaistuksesta on kyse. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä määritellä, mutta direktiivissä kuitenkin sanomme, että rangaistusten täytyy olla sopivia ja äm, ennaltaehkäiseviä. E, tämä on ainoa ainoa kerta, jolloin yhteislainsäätäjät määrittelevät rangaistukset äh, tarkkaan. Ähm, se oli eh, ympäristörikosten saralla, ja siinä oli kyse asetuksesta eikä direktiivistä. Joten on siis jäsenvaltioiden tehtävä määritellä nämä eh, sanktiot. Ja jotta tätä eh, ennaltaehkäisyä pelotevaikutusta voidaan vahvistaa, niin komission ehdotus uudelleen arvioida sääntöjä maatalouselintarvikeketjussa vaatii, että jäsenvaltiot määrittelevät rangaistuksia, joita käytetään silloin, kun rikotaan elintarvikeketjusääntöjä tasolla, joka ikään kuin kumoaa sen taloudellisen hyödyn, joka petoksesta saattaa syntyä. Tämän ei pitäisi olla siis ainoastaan pelot kattava rangaistus ja suhteellinen rangaistus, vaan rangaistuksen pitäisi vähintäänkin kattaa se taloudellinen hyöty, joka petoksesta on saatu. Jos on kyse elintarviketurvallisuuskysymyksestä, niin vielä ennen, enemmänkin näin, mutta jos on kyse vain äm, pakkausmerkintä petoksesta, niin rangaistuksen täytyisi vähintään olla yhtä suuri kuin se taloudellinen hyöty, joka tästä äh, väärennyksestä on saatu aikaan. Vain pelko siitä, että voidaan menettää enemmän kuin mitä tällainen laiton toiminta voi tuottaa, voi olla riittävä pelote ja osoittaa, että rikos ei kannata. Jotkut ovat vaatineet lisää virallista valvontaa elintarvikeketjussa ja parannusta tapahtuu heti, kun uudistetaan viralliset valvontasäännöt. Tämäkin valvontasuunnitelma, jonka komissio on nyt ehdottanut ja jonka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, niin komissio oikeastaan pystyy ainoastaan antamaan suosituksen. Tietenkin siihen liittyy suuri moraalinen painostus, mutta se on silti vain suositus. Näissä ehdotuksissa yritämme luoda tarpeelliset toimivallat, jotta voidaan määritellä pysyvät ja tarkat valvontavaatimukset, kun nousee esiin uusia riskejä, ottaen huomioon käsillä olevat elintarvikkeet ja miten niitä prosessoidaan. Jotkut ovat vaatineet pakollista alkuperämaa merkintää lihalle, joka, jota on eineksissä. Tällä hetkellä tätä vaaditaan ainoastaan tuoreelle naudanlihalle. Se nyt laajennetaan tuoreeseen lampaan, vuohen ja siipikarjan lihaan. Ja nyt on pohdittu sitä, pitäisikö tämän alkuperän merkinnän, pitäisikö sitä vaatia myös äh, prosessoidulta lihalta, äh, jauhelihalta tai muulta prosessoidulta lihalta. Minä olen hyvin avoin tämän kysymyksen suhteen. Me odotamme vaikutusten arviointia. Joka, äh, jota oli jo ähm, joka oli jo tilattu vuosia kuukausia ennen kuin tämä asia tapahtui, ja meidän pitäisi saada se tämän vuoden loppuun mennessä. Yritämme saada tämän asian käsiteltyä pian, ehkä kesän loppuun mennessä, mutta meidän täytyy olla rehellisiä tästä tämän asian suhteen. Tämä ei liity mitenkään tämänhetkisiin tapahtumiin. Eli vaikka meillä olisikin tämä lähtömaa merkintä, alkuperämaan merkintä, niin ja tämäkin on tietenkin ongelma, mikä on se alkuperämaa, se maa, missä eläin on syntynyt vai missä se on prosessoitu vai missä se on teurastettu. Mutta tässä ei ollut kyse alkuperämaasta, vaan eläinlajista lihatuotteessa itsessään. Mutta minä olen hyvin avoin tämän asian suhteen. Meidän täytyy katsella kaikkia tämän kysymyksen aspekteja ja on yhä suurempi määrä jäsenvaltioita, jotka kannattavat nyt tätä maatalousneuvoston kokousta seurasin jotka kannattavat siis tällaisen pakollisen alkuperämaamerkinnän käyttöönottoa. Ensin tietenkin täytyy arvioida sen toteutettavuus, kustannukset ja hyödyt ja vaikutukset sisämarkkinoihin. Johtopäätöksenä hyvä äh, puheenjohtaja, äh, olen pahoillani, että tässä meni nyt vähän enemmän kuin 10 minuuttia. Kuten olemme nähneet äh, aikaisemmin, julkinen luottamus on hyvin herkkä asia, joka voi helposti rikkoontua, vaikka kyseessä ei olekaan turvallisuuskysymys. Olen vaatinut jäsenvaltioita lisäämään valvontaa ja nopeasti välittämään kaikki uusi tieto, joten alkuperäistä tutkimuksistakin kävi ilmi, että yksi prosentti kaikista näytteistä sisälsi vääriä merkintöjä. Minä sanoisin, että tietenkin yksi prosenttikin on liikaa, mutta kuitenkin on kyseessä vain yksi prosentti. Joten aiomme seurata tätä asiaa niin pikaisesti mm, mahdollista ja tällä tavoin rauhoittaa kuluttajia ja kauppakumppaneitamme. On tärkeää, että opimme tästä asiasta. Me haluamme palauttaa luottamuksen elintarvikeketjuumme ja luotan jäsenvaltioiden ja tämän parlamentin yhteistyöhön. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsenelle tästä alustuksesta. Se, mitä meillä tässä nyt on, ei ole elintarvike skandaali, vaan luottamusskandaali, luottamuksen menestys, menetys. Ja taloudellisestihan tätä ei voida vielä uskalla edes laskea, mitä tämä merkitsee esimerkiksi maaviljelijöille, tuottajille – ja jalostajille. Tästä haitasta tulee valtava. Ja tämä kaiken kaikkia kuluttajat ovat eh, todella epäluuloisia. Minä omassa eh, kotimaassani juuri koin nämä väärin menetet, merkityt eh, kananmunat, jotka eivät olleetkaan mitä luvattiin. Joten sen vuoksi meidän täytyy tästäkin vielä puhua. Liha on, liha tullaan käyttämään elintarviketeollisuudessa jatkossakin, vaikkakin tällä hetkellä nyt kysyntä on laskenut ja esimerkiksi valmisruoka on, on ihan nollassa. Sen vuoksi tässä on nyt aika lailla paineita niin, että meidän täytyy täytyy elintarvikkeissa ja lihassa miettiä, millä tavalla me saamme vielä parempaa seurattavuutta ja jäljitettävyyttä ja millä tavalla me nopeammin ja paremmin tiedämme, mitä tuotteissa on. Ei tässä nyt ole mistään hygieniaongelmista tai muista ongelmista tällaisista kysymyksistä, vaan meillä on massiivinen, valtava luottamuspula. Eli meidän täytyy vielä miettiä, missä vaiheessa tätä prosessia me saamme aikaan parempaa jäljitettävyyttä, mutta täytyy miettiä myös sanktioita, äh, rangaistuksia, missä me voimme vielä äh, toimia paremmin. Eli kun on katsonut äh, esimerkiksi sitä, miten tämä liha kulkee edes takaisin Euroopassa, niin se on ihan käsittämätöntä tavalliselle kuluttajalle ja se, sitä ei voi ymmärtää. No en minä tässä nyt lähde mitään luentoja pitämään. Luen nyt tässä puhujalistan ja jos joku muu haluaa, niin ilmoittautukaa. Vorweg Linda McEwen, dann Richard Seber, Corinne Lepage, Bart Stars, Anna Rosbach und dann die Kollegin Alda Sousa für die GUE. Das sind jetzt die Tässä nyt olivat koordinaattorit. Sitten. Sitten. Pilar Ayuso,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 Nyt ehdottaisin, että koordinaattorit aloittavat ja kaksi minuuttia Lindemäkeivän aloittaa. Weil auch mit äh, die, die, äh, diesen Tagesordnungspunkt. Hän tämän asian esityslistalle halusikin alun perin. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, minä jätän äh, Glenis Wilmotille lihan merkinnän. Hän oli sosiaalistiryhmän varjoesittelijä tässä, koska monesta asioista te saatatte olla hyvinkin eri mieltä. Eli toivon mukaan edustaja Vilmot saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuoda asian esille. Te sanoitte, että tämä ongelma löytyy pistokokeessa Irlannissa. Ja sitten te sanoitte, että koko elintarviketurvallisuusjärjestelmä on paras maailmassa ja että paljon muutoksia ei tarvita. Mutta Tiedämmekö me, kuinka paljon pistokokeita EU:ssa tehdään ja kuinka järjestelmällisiä nämä pistokokeet ovat EU:ssa? Kuinka moni jäsenvaltio tekee näitä pistokokeita? Kuinka monella on siitä rekisteri? Kuinka moni jäsenvaltio on vähentänyt nyt näitä pistokokeita. Eli tuntuu siltä, että me emme tiedä, kuinka kauan ihmisiä on harhaan johdettu hevosen lihalla. Te olette tehneet eh, tämän testin kuukausi sitten. Mutta mitä tapahtui sitä ennen ja mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen, jos ei ole uusia testijärjestelmiä jäsenvaltioissa tulossa? Eli koko tämä ajatus siitä, että järjestelmässä ei ole mitään on väärin. Minä en usko, että tämä rauhoittaa kuluttajia. En minä usko, että, että kuluttajat miettivät näistä, näitä teurastamoita ja sitä, miten eläimet sinne kuljetetaan ja niin edelleen. Mutta kuitenkin tuntuu sille, että esimerkiksi jauheliha, sitä, se on tällaista, minkä pannaan mukaan vähän sitä sun tätä. Ja sen vuoksi me olemme menettäneet menettäneet luottamuksen. Ettekö te usko, että tässä on ongelmaa? Niin, kiitän komission jäsentä siitä, että me saimme aikaan tämän keskustelun, mutta minusta tilanne muuttuu liian helpoksi, jos me sanomme, että tässä ei ole kysymys elintarviketurvallisuusskandaalista, vaan ainoastaan etiketöinti merkintäongelmasta. Minusta on hyvin tärkeää, että me huomioimme nyt, mikä valtava luottamuspula meillä on tällä hetkellä kuluttajien joukossa ja myös mikä valtava tulomenetys tämä tulee olemaan. Joten kyllä tässä nyt on kysymys myös elintarvikekriisistä. Ja täytyy toki myös huomioida se, että aina meillä on rikollisia joukkoja. Me tarvitsemme nyt puhtaan analyysin tästä tilanteesta. No sellaisen komissio ehkäpä tekikin, mutta meidän täytyy vetää tästä oikeat johtopäätökset. Ja yksi niistä olisi se, että meidän täytyy nyt äh, tarkistaa koko tämä valvontaketju. Kuka valvoo? Onko se jäsenvaltio vai EU vai kuka? Ja myös nämä äh, pistokokeet, joita tehdään Minusta tähän meidän täytyisi saada eurooppalaista lainsäädäntöä. Tämä on ongelma. Me tiedämme, että kaikkea ei välttämättä voida valvoa, mutta tiettyjä tehtäviä voidaan eh, estää niin, että esimerkiksi eh, laittoman lihan myynti ei olisi niin haluttavaa tai eh, mahdollista. Joten samanaikaisesti Minusta meidän täytyisi hyödyntää tätä tilannetta ja kaiken kaikkiaan parantaa elintarvikemerkintöjä. Ja avoimuus on se kaikkein tärkein tai tärkein tekijä, joka estää sitä, että tällaisia asioita tapahtuu uudelleen. Meidän elintarviketeollisuutemme on hyvin teollistunutta ja myös äh, ketjuttunutta meidän täytyisi saada tämä valvontaketju tässä hyvällä tavalla toimintaan. Kuluttajalla on tässä tärkeä rooli, koska jos me pitkällä aikavälillä haluamme vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen, niin tämä on se mahdollisuus. Meidän täytyisi nyt tehdä tällainen kylmä analyysi, ei esittää sitä, etteikö tässä olisi mitään tapahtunut, kun ei ole ihmisten terveysuhassa. Kiitos. Richard Kiitokset Richard Seba. Corin Lepage. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaarille, että tulitte tänne tänä aamuna. Te sanoitte, kuinka paljon te arvostatte meidän loistavaa lainsäädäntöä. En ole ihan vakuuttunut siitä, että nämä sanat saavat paljon vastakaikoa eurooppalaisten kansalaisten mielissä ja korvissa. Totta onhan meillä lainsäädäntöä, mutta kyllä sitä täytyy toki paljon parantaa. Täällä on puhuttu merkinnästä, etiketöinnistä, me, jos me ajattelemme, että meillä on maailman paras lainsäädäntö, jos sitä ei valvota, niin ei ole olemassa mitään lainsäädäntöä, jos ei harjoiteta valvontaa. Nämä ovat vähän helppoja johtopäätöksiä. Ja yhdyn edelliseen kollegan sanoissani, että tässä on kyse todella petoksista ja rikollisia on ympäri maailman. Ei niille aina voi paljon mitään, hyvä komissaari. En ole todellakaan samaa mieltä kanssanne tästä asiasta. Kun katsoo kansainvälistä lehdistöä vuodelta 2010 ja sen loppupuoliskolta ranskan kielistä, englanninkielistä lehdistöä, ehkä amerikkalaistakin lehdistöä, niin tämä irlantilaisen hevosen tapahtuma ja niiden teurastaminen eh, levisi kaikkialle lehdistöön. Siitä puhuttiin kaikkialla. Te tiedätte, että moninkertaistettiin kymmenellä kerralla näiden hevosten teurastaminen. Pohdittiinko tuolloin mitään sen suhteen? Pohdittiinko, että, että miksi? Kysyttiinkö edes tuolloin, oliko, olivatko ne ehkä lähteneet tähän elintarvikeketjuun? Pohdittiinko tuolloin eh, sitä, mm, sitä mitä olisi silloin pitänyt todella miettiä? Tässä on kyse eläimistä, jotka eivät ole tarkoitettu teurastamoille, ja ne ovat saaneet tätä samaa ovatko he saaneet saman kohtelun kuin ne eläimet, jotka ovat menossa elintarvikeketjuun, nimenomaan jos puhutaan tästä femilbutazonista esimerkiksi. Meillä ei ollut silloin mitään keinoja tarkastella asiaa lähemmin. Meillä ei ollut siihen tarvittavia keinoja. Ja näin ollen tässä törmätään aina valvontakysymykseen, joka nyt tulee kirkkaana esille. On ihan helppoa tehdä lainsääntöä ja, ja, ja pakottaa jäsenvaltioita soveltamaan sitä ja valvomaan tätä lainsäädännön toteutumista. Mutta mehän tiedämme kaikki, että kun sulkee silmänsä, me suljemme usein silmämme, ja näissä maissa budjettivaikeudet johtavat siihen, että jäsenvaltioissa vähennetään jatkuvasti niiden virkamiesten määrä, jotka ovat velvollisia tekemään tarkistuksia. Näin ollen tästä lainsäädännöstä tulee virtuaalista kansalaiset haluaisivat siitä todellista lainsäädäntöä. Näin ollen, hyvä komissaari, minulla olisi teille pari kysymystä. Onko komissiolla aikomusta palata tähän tekstiin, jossa informoidaan kuluttajia, mitä te aiotte tehdä valvonnan, lainsäädännön valvonnan toteutumisesta, kun on kyse nimenomaan äh, teurastamolle äh, tarkoitettujen eläinten terveys, äh, terveys tilanteesta, kun on kyse kotieläimistä esimerkiksi. Eivätkö kotieläimet voi tulla saastuttamaan tätä teurastuseläinketjua? Te olette yllittäneet totaalisesti puheaikanne ja täällä esimerkiksi Rova Grostet jo heittelee vihaisia katseita, enkä minä uskalla sitä riskeerata, että hän minulle suuttuu. Joten, no niin, Bart taas kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. On ihan selvää, että tämä, nämä eri skandaalit, lihaskandaali, kananmuna, skandaali, ne ovat kuluttajapetosskandaaleja. Se on selvää. Komission jäsen, te sanoitte, että ensimmäinen valvonta tapahtuu jäsenvaltioissa. Olen Mäkevenin kanssa samaa mieltä. Onko teillä mitään tietoa näistä jäsenvaltioiden valvontaiskuista? Kaikki jäsenvaltiot säästävät. Kuinka paljon sääst- valvontaa tapahtuu? mitä, millä tavalla tätä valvontaa hoidetaan? Onko valvonnan määrä nousemassa, laskemassa? Onko hyviä jäsenvaltioita, huonoja jäsenvaltioita? Sitten on valvonnan valonta, valvonta. Meillä on, te puhuitte Irlannin elintarvikevalvontaviranomaisesta, virastosta, mutta esimerkiksi Euroopan budjettia on leikattu. Miten te voitte taata, että Irlannin virastoa ei leikata, budjetin ja henkilökunnan suhteen, koska jos sieltä leikataan, niin silloin tämä valvonnan valvonta Euroopan tasolla heikkenee. Mitä sitten tapahtuu Irlannin viraston antamiin suosituksiin ja valvontaan? He tekevät noin 300 tarkastusta vuodessa. Seurataanko, noudatetaanko heidän suosituksiansa? Eikö meidän pitäisi täällä vuosittain ympäristövaliokunnassa järjestää keskustelu siitä, millä tavalla elintarvike- ja eläinlääketieteellinen virasto toimii ja sillä tavalla pysyä ajan tasalla? Komission jäsen, te sanoitte, että tämä ei ole mikään kansanterveysongelma. No, Ehkä se näyttää siltä vielä, mutta miten varmoja me voimme olla tästä? Ihmiset, jotka tätä ovat tehneet, ovat, äh, ovat ihmisiä, jotka tekevät petoksia, jotka ovat ahneita. Mistä me tiedämme, minkälaista lihaa on käytetty? Onko käytetty esimerkiksi erilaisia kasvuhormoneita ja muita tässä lihassa? Ja sen lisäksi neljä viidesosaa kaikesta hevoslihasta, jota käytetään Euroopan unionissa. Neljä viidesosaa kaikesta lihasta tuodaan unionin ulkopuolelta. Kuinka vahva on tämä valvonta tuodulle hevosen lihalle? Sitähän tuodaan esimerkiksi Kanadasta ja Meksikosta. Millä tavalla sitä lihaa valvotaan? Kiitos, Esther Rosbach. Kiitos eh, puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että tämä on luottamus- ja moraaliongelma yleisellä tasolla. Sitten haluaisin kiittää komission jäsen Borsia hän eh, antoi hyvin laajan ja kattavan eh, esityksen ja antoi hyvän näkemyksen siihen, millä tavalla komissio työskentelee. Sitten haluaisinkin kysyä tai itse asiassa kommentoida. Te sanoitte, että te olette avoimia kuluttajainformaation lisäämiselle, mutta että se on hankalaa. No eihän se nyt näin ole. Jos minä tuotan esimerkiksi makkaroita, joiden täytyy olla laadultaan samoja ja maistua samoja, niin kyllähän minä aktiivisesti tiedän, mitä minun tuotteeni sisältää. Joten ei todellakaan ole vaikea antaa edelleen tätä informaatiota kuluttajille. Ei ole vaikeaa kirjoittaa sitä siihen pakettiin. Ongelma on, kuten jo monet muutkin ovat sanoneet, se, että lihaa tuodaan tai kuljetetaan yhdestä maasta toiseen maahan ja neljän viiden maan kautta. Se alun perin ehkäpä on merkitty oikein, mutta kun se päätyy sinne kuudenteen maahan, niin etiköinti on muuttunut. Ja tätä on hyvin vaikea valvoa. Joten kyllä meidän täytyy löytää jokin tällainen kattava ratkaisu Tehän sanoitte, että onhan EUlla jo erilaisia keinoja, mutta millä tavalla komissio varmistaa sen, että kaikki Euroopan jäsenvaltiot lihan käsittelyteollisuudessaan ja teurastamoissaan pitävät kiinni näistä säännöistä. Kiitos. Anna Ros. Kiitos Anna Rosbach. Säästi 20 sekuntia siitä ajasta, jonka korille Page ylitti. Ja nyt sitten Alda Sousa. <coughs> Obrigada, presidente. Eu gostaria de colocar três questões. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kolme kysymystä minulla on esitettävänä komission jäsenelle. Ensinnäkin te sanoitte, että olemassa oleva lainsäädäntö on riittävä ja että ehkä olisi välttämätöntä ainoastaan velvoittaa alkuperämaamerkinnät. Eikö, eikö tämä nyt olisi, onko tämä riittävää kansanterveydelle? Meillä pitäisi olla Euroopan tasolla kan, ylikansallinen rekisteri, johon kirjataan eläinten terveystekniset tiedot. Ja nimenomaan tässä puhun hevosista. Ne, ja ne, hevoset, ne eläimet, joita ei ole uhrattu niin sanoakseni, elintarvikeketjuun, et, et, et, niissä ei olisi näitä kiellettyjä tai vaarallisia aineita, eikä myöskään olisi mitenkään ö, ö, loukattu olemassa olevia sääntöjä. Tämä on todella riski kansanterveydelle ja elintarviketurvallisuudelle. Minusta on aika outoa, että komissaari sanoi, että näin ei olisi. Miten te voitte perustella sen, että elintarvikevirasto on hälyttänyt Ranskan viranomaiset siitä, että että hevosen lihassa olisi jotakin myrkyllistä ainetta, joka voisi saman tien siirtyä elintarvikeketjuun. Kuka tässä nyt kertoo sen oikean totuuden? Minua hämmästyttää todella, että tätä aihetta ei mielletä suureksi kysymyksi, jolla voi olla vaikutusta kansanterveyteen. Viimeinen kohta. Haluaisin teidän kommentoivan sitä, mitä ministeri minulle äsken sanoi viime viikolla. Että kyllä, tässä on ongelma mutta ehkä eh, ehkä voisi, meillä voisi olla hevosen lihaa, tai liha, joka on vedetty pois tästä elintarvikeketjusta ja sitä voitaisiin käyttää ja jaettaisiin se Euroopan union vähäosaisille köyhimmille ihmisille. Komissaari, eikö tässä, onko tässä olemassa ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia kriisiaikoina? Kansalaisia tässä rangaistaan saastuneesta hevosenlihasta. No niin, hyvin nopeasti ja kovaa puhuitte. No niin. Voisitte pysyä hieman kauempana mikrofoneista, muuten on hieman raskasta kuunnella. No niin, nyt antaisin puheenvuoron komission jäsenelle, niin että hän voisi vastata tähän ensimmäiseen kierrokseen. Uh, because so many issues have been, have been raised. Tässä on nyt otettu esiin todella paljon asioita. Kun minä aloitin puheenvuoroni ja sanoin, että meillä on yksi parhaista järjestelmistä elintarviketurvallisuudessa, minä todellakin tarkoitin sitä. Okei, samanaikaisesti minä sanoin, että emmekö me voisi sitä täydentää. Kaikkein tär- kauheinta on se, että kun luullaan, että, että on paras järjestelmä ja sitten lepäillään vain laakereilla ja ei tehdä mitään ja sitten syntyy skandaaleja ja kriisejä. Mutta haluaisin painottaa sitä, että tässä ei ole kysymys nyt lainsäädännöstä täällä joku antoi sellaisen kuvan, että vaikkakin meillä on erilaista lainsäädäntöä niin yhteisellä lainsäädännöllä me emme, tämä skandaali olisi syntynyt. Mutta lainsäädäntöä on, se on hyvää lainsäädäntöä, se vaatii kaikkien eläinperäisten tuotteiden merkinnän kaikissa tuotannossa. Tämä on luonnollisesti myös kysymys lainsäädännön täytäntöönpanosta, mutta tämä on onko täytäntöönpanoja, joka voi taata äh, täydellisen noudattamisen. Voisi sanoa, että meillä on laki varastamista vastaan, mutta siitä huolimatta Euroopan unionissa tällä hetkellä joku varastaa jotakin. Eikä se tarkoita sitä, etteikö tämän lain täytäntöönpano olisi oikeaa tai tehokasta. Ja jos te sitten kysytte minulta, että voitteko te taata minulle, että tämä ei tapahdu uudelleen, niin en minä voi tällaista vakuutusta teille antaa niin kauan, kun siellä markkinoilla on ihmisiä ja yrityksiä, jotka haluavat rikkoa lakia. Toki meidän on tehtävä se heille vaikeammaksi. Meidän täytyy huolehtia siitä, että äh, sovelletaan oikeanlaisia rangaistuksia, mutta kun aloitin puheenvuoroni niin sanomalla, että tämä ei ole elintarviketurvallisuuskysymys ainakaan tähän mennessä, minä sanoin sen sen vuoksi, että kaikki ne tiedot, mitä me olemme sanoneet, ovat osoittaneet, että tämä ei ole elintarviketurvallisuuskysymys. Ja olisi kaikkein pahinta, jos me lähdemme tässä nyt herättämään paniikkia järjestelmässä, joka toimii elintarviketurvallisuuden osalta mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä asia vähentäisi sitä toista, nimittäin petosta. Petosta, jossa on ollut kysymys tarkoituksellisesta pedosta petoksesta, puhtaasta taloudellisesta halusta sen vuoksi, että hevosen liha on halvempaa ja sen vuoksi sitä on käytetty niin, että on taloudellisesti tehty petos kuluttajien kustannuksella. Toinen kysymys liittyy siihen, miten täällä otettiin kommentti, ainakin se äänen sävy näissä kysymyksissä, nimittäin, että odotatteko te, että jäsenvaltiot tekisivät tämän, eikö komission pitäisi nyt olla tässä mukana? No, jos jäsenvaltiot jos jäsenvaltioilla ei ole hallinnollista kapasiteettia hoitaa niitä asioita, mitä laki heille määrää, nimenomaan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Jos tällaista ei ole, niin voitte kuvitella, minkälaiset voimavarat esimerkiksi komissiolla on vaikka henkilökunnan kautta panna itse tätä lainsäädäntöä. Eli jos minä sanoisin, on no selvä, katsotaan nyt mitä minä voin tehdä, niin älytönhän pölvästi minä olisin. Ei tämä toimi niin. Te tiedätte millä tavalla toimielinet toimivat. Komissio ehdottaa lainsäädäntöä, sen hyväksyy parlamentti ja neuvosto ja sitten jäsenvaltiot täytäntöön panevat sen. Mikäli jäsenvaltiot jatkuvasti ohittavat lainsäädännön täytäntöönpanon ja laiminlyövät sen, niin silloin komissio puuttuu asiaan ja vie tämän kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimeen. Mutta itse lainsäädännön täytäntöönpanoon kuuluu jäsenvaltiolle. Se on jäsenvaltioiden käsissä ensisijaisesti, ellei nyt sitten keksitä, ei vain tälle asialle, vaan kaikenlaiselle lainsäädännölle Euroopan unionissa, että perustetaan valtava täytäntöönpanovirasto, joka toimeenpanee suoraan ympäristölainsäädäntöä, elintarvikelainsäädäntöä, elintarvikkeiden merkintälainsäädäntöä, kaikkia. Toimeenpanisi kaiken lainsäädännön Euroopan unionissa. No, olisi tekopyhää minulta sanoa, että tämä olisi mahdollista. Ei, tämä ei ole mahdollista. Ei, ei nykyisissä olosuhteissa eikä missään olosuhteissa, joten en todellakaan halua antaa tässä nyt vääriä odotuksia tai lupauksia. Mitä me voimme tehdä on valvoa enemmän jäsenvaltioiden valvontasuunnitelmia, ja me teemmekin näin. Laki itsessään määrää pistokokeita lihalle ja lihatuotteille. Tämä on määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä ja me julkaisemme joka vuosi nämä raportit näistä pistokokeista, kuinka paljon niitä on tehty. Ja tässä vastaus kysymykseen. Kyllä, tämä julkaistaan ja pian julkaistaan viime vuoden tarkistusraportit, mikä jälleen kerran ei merkitse sitä, että koska meillä on tarkistuksia ja rangaistuksia, etteikö tätä voisi tapahtua uudelleen. Eli siis vaikka oli kuolemanrangaistus varastamisesta, niin ihmiset varastivat kuitenkin. Eli meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että nämä pistokokeet toteutetaan sellaisella tavalla, että ne tuottavat tarvittavat tulokset. Ja toisin kuin mitä tehdään Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, näitä pistokokeita ei järjestetä elintarvikeketjun lopussa, ei, vaan elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa. Ja kukin vaihe on valvonnan alainen. Sen lisäksi kysyt, puhuttiin ähm, hevosten kuljettamisesta ja tiedetäänkö, mitä eli eläinlääketieteellisiä lääkkeitä hevosille annetaan. Kyllä tiedetään. Meillä on hevospassit, pakolliset rekisteröitävät hevospassit, jossa on informaatio siitä, mitä hevosille on annettu, mitä lääkkeitä. Jäsenvaltioilla on oltava tällainen rekisteröintijärjestelmä ja sitä kautta me tiedämme, mitä erityisiä lääkkeitä on hevoselle annettu. Ja näistä asioista on selkeät säännöt. On tiettyjä tieteellisiä lääkkeitä, jossa on tietyt aikarajat, koska se on viimeksi äh, hevonen sitä saanut ja kuinka paljon aikaa pitää olla ennen kuin se teurastetaan. Mutta sitten on tiettyjä hevosia, jotka ovat saaneet jotain tiettyä lääkettä ja silloin niitä ei voida ottaa mukaan elintarvikeketjuun. Joten äh, tietyt lääkkeet on jätetty täysin kielletyiksi hevosen lihassa elintarvikeketjussa. Sitten kysymys alkuperämerkinnästä. Minulla ei ole mitään ongelmia ehdottaa tätä lainsäädäntöä. Ainoa mitä minä nyt sanon, siis minä olen hyvin avoin tämän suhteen. Ne, jotka sanoivat, että tuntuu siltä, että minä tässä vitkastelisin, mutta se ei ole totta. Päinvastoin, me odotamme nyt raporttia vaikutuksen arvioinnista ennen 31. joulukuuta määräaikaa. Ja tämä määräaika määrättiin lainsäädännössä vuosia ennen tätä tapahtumaa, joten ei tämä ole mikään uusi asia. Tämä on vanha asia, josta on nyt tullut tämän kriisin vuoksi tärkeämpi. Se, mitä minä painotin julkisessa esiintymissäni, oli se, että ei anneta sellaista kuvaa, että tämä tapahtuma syntyi sen vuoksi, että meillä ei olisi lainsäädäntöä alkuperämaan merkinnästä elintarvikeketjussa. Olisi epäreilua antaa tällainen kuva. Jos haluaa käyttää hyväksi tätä tilannetta eri syistä ja vaatia eläinten merkintä lainsäädännön nopeuttamista ja että siihen otettaisiin nopeammin mukaan alku perämerkintä. Selvä, miksi ei? Mutta ei tämä ole helppoa eikä nopeaa ajatellen sisämarkkinoiden lainsäädäntöä, kustannuksia ja hallinnollisia taakkoja. Eli ei tämä ole helppo matka, mutta kyllä sinne päästään. Yhä useampi jäsenvaltio, ei kaikki, mutta yhä useampi jäsenvaltio, jotkut ovat jopa muuttaneet aikaisempaa kantaansa, kannattavat tätä lainsäädäntöä. mutta ei anneta sellaista kuvaa, että tämä kaikki johtui lainsäädännön puutteesta. Näin ei ole. On asioita, joista on puhuttava, muun muassa tietynlaiset protektionismiasiat sen vuoksi, että eläimen alkuperämerkintä ei kerro ainoastaan, oliko tämä tuote tuotettu Euroopan unionissa vai sen ulkopuolella, vaan myös missä Euroopan unionissa. Onko tämä maltalaista vai saksalaista lihaa? Tämä on se kysymys, josta on keskusteltava. Ja minä olen siis täysin avoin tämän suhteen. Halusin vain nyt sanoa, että tämä ei ole helppoa. Tämä on monimutkainen asia ja sen vuoksi me emme voi saada tätä raporttia valmiiksi toukokuussa tai kesäkuussa, mutta mahdollisimman nopeasti. Sitten vielä viimeinen kysymys, jonka sain, ähm, oliko se Saksan äh, ministeriltä, kun kysyi, hän kysyi, mitä tehtäisiin tällä lihalla, joka on vedetty pois hyllyistä, kaupan hyllyistä, mutta joka on täysin turvallista ihmisten kulutukseen, niin minä en nyt lähde mukaan tähän asiaan keskustelemaan. Se on jäsenvaltioiden asia päättää ottaen huomioon, että noudatetaan EU-lainsäädäntöä. Eli jos myy tai antaa ilmaiseksi eh, hevosen lihaa, niin silloin täytyy ilmoittaa, että kysymyksessä on hevosen liha eikä mitään muuta. No niin, nyt meillä on ongelma. Minulla on tässä todella paljon kollegoita puhuja listalla. Meidän täytyy nyt rajoittua yhteen minuuttiin kysymyksen esittämisessä niin, että kaikki saavat esittää kysymyksensä, koska muuten me otamme vain puolet ja viimeiset puolet putoavat pois. Ensin Anders äh, Pirillo. Gracias, señor presidente. Señor... Kiitos puheenjohtaja komissaari. Ei kukaan sano, että eläminen olisi helppoa, mutta on elämisen tapoja, jotka pitäisi helpottaa. Meillä on ehkä maailman paras etiketointijärjestelmä. Sielläkin on petosta. Ei se ole mikään pieni. Se on prosentillisesti ihan merkittävä. Se on petosta on tämä petosta. Tässä ei ole puhuttu, kontrolli on pettänyt, ei etiketöinti tai alkuperä. Ehkä nämä kaikki ovat pettäneet, mutta ehkä Irlannin hallitus on sitä mieltä, että tässä on menestys, mutta pitäisi langettaa enemmän rangaistuksia. Ja me voi hyväksyä tätä petosta jatkuvaksi. Emmekä me voisi harmonisoida näitä sanktioita koska me, tämä on moninkertaistumassa kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi estää tämä ennalta. Meidän täytyy vahvistaa valvontaa ja meillä pitää sanoa jäsenvaissa, että, että ei tämä tiukka budjettikuri saa olla mikään petosta ennakoiva toimenpide. Meidän, kyllä komissio voi tehdä suosituksia ja jäsenvaltioille. Muchas gracias, señor comisario. Kiitos paljon komissaari, että tulitte tänne. On ihan selvää, että ei tässä ole kyse pelkästään lainsäädäntöongelmasta, eikä sitä tulla ratkaisemaan lainsäädännöllä. Ei tätä etiketointiakään ratkaista pelkästään se lainsäädännöllä. Haluamme vähemmän äh, byrokratiaa, mutta saman aikaan laadimme lisää lakeja. Jos meillä laki toteutuu, niin silloin voidaan toteuttaa myös useampiakin lakeja. Monet puhuvat täällä jo puhuneet täällä. Meidän pitää vaikuttaa enemmän valvontaan. Komission pitää koordinoida tätä jäsenvaltioissa. Sen pitää antaa normit sanktioita varten, jo, eikä sitä voida korvata millään petoksilla. Meillä pitää myös katsoa, että valvontaa sovelletaan hyvin. Meillä on puutteita ja, ja silloin kun on puutteita, niin järjestelmä, hälytysjärjestelmä ei toimi hyvin. Meillä on äskettäisiä esimerkkejä tästä, jotka ovat synnyttäneet suuria taloudellisia ongelmia ja suurta sekaannusta hämmennystä kuluttajien keskuudessa. Ei tämä ole vain petosongelma, tämä on elintarviketurvallisuusongelma. Minä pyydän, että jatkatte tämän aiheen käsittelyä ja sanotte todellakin, mistä tulevat nämä hevoset elintarvikeketjuun. Ja komissio olisi se elin, joka voisi koordinoida tätä tiedottamista, riskeistä, vaaroista, ettei tämä enää tapahtuisi missään jäsenvaltioissa. Maris Dimeksmeker. Äh, äh, Kiitoksia Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, olen ihan samaa mieltä kanssanne siitä, että tässä on kyse valvonnasta, lainsäädäntön noudattamisesta, sanktioista, niiden harjoittamisesta. Olen erittäin iloinen tästä komission aloitteesta ja avoimuudesta kun puhutaan DNA-testeistä, olen samaa mieltä kanssanne myös siitä, että meidän pitää saada välttää etikotointia, joka välttäisi suurta hallinnoista kuormitusta nimenomaan pientuottajille. Minulla olisi vielä yksi kysymys teille kaiken tämän jälkeen. Kaikkea on valmisteilla. Vaikutusten arviointikin tullaan toteuttamaan, mutta etiketöinti, etiketöinti ajatellen, miten voidaan välttää liian monimutkaista järjestelmää, kun ajattelemme pieniä lihantuottajia. Elintarvikeketju on myös hyvin monimutkainen kokonaisuudessa. Minä olen Flanderin parlamentin entinen jäsen. Minä olen ollut tekemisissä elintarvikeketjukysymysten kanssa. Miten voimme edesauttaa sesonkituotteiden suurempaa menekkiä? Mitä Eurooppa voi tässä tehdä? Seuraavaksi Kristel Schaldemo. Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin, hyvä komission jäsen, olen samaa mieltä siitä, että tässä on kyse pääasiassa luottamuksesta, mutta jos kuluttajat eivät voi luottaa sisämarkkinoihin, niin sitten äh, koko markkinoiden äh, yhtenäisyys on vaarassa ja se on äh, hyvin vaarallista. Sitten haluatteko ähm, tällaisen name and shame järjestelmän Eurooppaan. Toiseksi voidammeko luottaa muihin asioihin pakkausmerkinnöissä, voimmeko luottaa rasvapitoisuuteen, suolapitoisuuteen ja niin poispäin. Tarkastavatko jäsenvaltiot tämänkin? Mm, jos voi äh, huijata lihassa, niin kyllä voi huijata muissakin asioissa. Marriott McGuinness. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Minulla on viisi kysymystä, mutta lähetän ne kirjallisena, enkä hukkaa aikaa täällä kokouksessa. Ensinnäkin tärkein pointti, tai pointti, joka tässä sivuun, on se, että vuonna 2004 pyytäisin, että komission jäsen kommentoisi tätä. 2006 asetus määritteli, että kaikki prosessointi paikat, niissä vierailtaisiin ainoastaan kerran vuodessa ja tämä täällä vierailu ilmoitettaisiin etukäteen ja ennen siellä vierailtiin joka päivä. Te puhutte tällaista pistokokeista, että pistokokeet ovatkin ongelma. Mielestäni tarkastukset ovat merkittäviä ja haluaisin kommenttine tästä. Ja toiseksi olen provosoiva. Ensinnäkin mielestäni pakkausmerkinnät ovat se ongelma. Se ovat se ongelma eikä ratkaisu neuvostolla on tapa keksiä väärä ratkaisu kaikkiin ongelmiin ja ollaanpa varovaisia nyt sen suhteen. Mutta lähetän teille viisi avainkysymystä, joihin haluaisin vastaukset. Kiitoksia. Marja Ursku. Eh, Kiitos. Komission jäsen aloitti puhumalla ja sanomalla, että kysymys ei ole hevosen lihasta, vaan luottamuksesta. Olen samaa mieltä tästä. Samanaikaisesti komission jäsen kuitenkin vetäytyy vastuusta. Hän sanoi, että se on jäsenvaltioiden vastuu. Jopa lehtimiehillä oli vastuu viedä eteenpäin näitä kysymyksiä. Minusta EUlla on vastuu, komission jäsenellä on vastuu. Me olemme myös kuluttajia ja sitähän kuluttajat vaativat, kun meillä on globalisoituneet elintarvikemarkkinat. Eli että ainakin meidän itsemme täytyy olla tietoisia siitä, mitä me ostamme. Eli täytyy saada alkuperämerkintä kaikkeen lihaan. Koko liha, jauheliha tai valmistuote. Niin, että ainakin meidän omat elintarvikevalvojamme toimivat, koska nähtävästi me emme voi luottaa muuten tähän laatuvalvontaan järjestelmässä. Toki vahinkoja sattuu, mutta tässä kuitenkin nyt vaaditaan komissiolta toimenpiteitä. Tack. Edustaja Paulsen. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että olette paikalla. Minä uskon, että meidän täytyy nyt ymmärtää, että ruoka on enemmän kuin elintarvikeoppia ja ihminen on enemmän kuin biologiaa. Meillä on kulttuurinen ja geneettinen perintö, joka äh, perustuu sille, että me olemme hyvin tarkkoja siinä, mitä me syömme ja vielä tarkempia siinä, mitä ruokaa me annamme lapsillemme. Uuden aikaisessa yhteistynnässä yhteiskunnassa ei ole mitään mahdollisuutta tavalliselle kuluttajalle tietää, mitä siinä ostetussa muovipussissa on. Sitä ei voi haistaa, sitä ei voi painella, puristella. Täytyy vain luottaa siihen sisällysluetteloon. Ja tämähän on se suuri kysymys. Kyllä minä tiedän, tämä ei ole mikään turvallisuuskysymys, tämä on luottamuskysymys. Ja kun on kysymys merkinnöistä, niin silloin me tarvitsemme valvontaa. Jäsenvaltioiden valvontaa, kyllä, mutta sen lisäksi me tarvitsemme myös sisämarkkinoiden valvontaa rajat ylittävästi. Sofia Koni. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komissaari, kiitos siitä, että tulitte tänne meidän kanssamme tänä päivänä. Minä olen esittelijänä nykyasetuksesta, joka liittyy naudanlihan etiketöintiin, sen nimenomaan sen paikantamiseen. Meillä oli trilogi neuvottelu eilen ja minun nyt sanottava, että olen aika tyytyväinen siihen, kun kuulin eri ryhmien näkemykset siitä, että he ovat yhdestä asiasta ainakin yhtä mieltä, valvonnasta ja sanktioista. Komission täytyy kuulla tämä. Meidän pitää mennä siihen suuntaan, että vahvistetaan valvontaa ja sanktioita hallinnollisesti Sehän on komission toimivaltuuksiin kuuluva asia. EUn komission täytyy todella nyt saada jäsenvaltiot paremmin valvomaan ja paremmin langettamaan sanktioita, ja niille pitää antaa siihen tarvittavat keinot. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että otetaan opiksi tästä. Ei ehkä mitään tunneperäistä lainsäädäntöä, koska ne, jotka tässä kärsivät, ne ovat kyllä ihan kunnioitettavia, hyvellisiä yrityksiä, jotka tästä kärsivät. Emme me voi ratkaista rikollisuutta tai petosta tässä kaiken kaikkiaan. Se kuuluu ihmisluonteeseen mutta meidän täytyy pitää nämä mielessä, ymmärtäkää, kuunnelkaa meitä, kun puhumme valvonnasta ja sanktioista. że uświadomił Pan że nie chodzi o naruszenie... Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia, että kerroitte meille, että tässä ei ole kyse elintarviketurvallisuudesta ja että sitä ei ole rikottu. Se olisikin todellinen rikos. Evosen liha on ihan arvokasta lihaa, mutta nyt puhumme rikollisista, jotka yrittivät tässä saada helppoa rahaa. Nyt meidän täytyy keskustella ja komission täytyisi valmistaa uusia asetuksia, jotka tekevät valvontajärjestelmästämme vesitiiviimmän, meidän täytyy myös luoda uudenlainen rankaisujärjestelmä, joka pelottaisi potentiaalisia rikollisia äh, rikokseen ryhtymiseen. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on oikeassa, kun se sanoo, että meillä on yksi parhaista järjestelmistä, mutta rikolliset käyttävät aikaansa pyrkimällä murtamaan parhaat järjestelmät. Ja mitä tahansa järjestelmää otetaan käyttöön, niin rikolliset yrittävät sen murtaa. Te puhuitte hevosten passeista, mutta minusta pitäisi kuitenkin palata takaisin ja katsoa, miten tehokkaita nämä hevospassit ovat valvotaanko niillä jokaista hevosta? Minusta tässä todellakin täytyy tarkastella tätä asiaa. Rova Polsen osui naulan kantaan, samoin kuin Mäkkines. Minäkin aion lähettää muutamia kysymyksiä, koska kaikkea ei ehdi nyt, mutta me tiedämme, että elintarvikeketjun pituus ja jalostusketjun pituus on se ongelma. Ja tavallaan tässä ongelma on se, että me olemme olleet itse tyytyväisiä minä en usko, että me voimme tässä levätä laakereillamme. Uskotteko te pitkällä aikavälillä, että EFSA on sovelias tehtäviinsä ja mitä te teette jäsenvaltioille niin, että myös niiden toimet ovat soveliaita? Glenn Wilmot. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin komission jäsen tämä alkuperämaa lainsäädäntö ei syntynyt noin vain. Siihen tarvittiin kovasti eh, työtä ja minä olin varjoesittelijä ja tein tarkistuksia. Eh, tuoretta lihaa eh, se merkintään ensi vuodesta lähtien, mutta esittelijä ja jäsenvaltioiden komissio vastustivat sitä, että lihatuotteet merkittäisiin olen iloinen, että jäsenvaltiot ovat nyt huomanneet virheensä ja ovat muuttamassa mieltään tässä asiassa, mutta tuotantoketju on erittäin vaikea. Ja jos tuottajien pitäisi olla, olisivat tarkempia, koska heidän täytyy ilmoittaa alkuperämää prosessoiduissa einestuotteissa, niin ehkä olisimme tilanteessa, tilanteissa. Eniten luottamuksen velvollisuutensa vakavasti. Luottamus on vähentynyt ja einesten myynti on vähentynyt. Ja tässä on taloudellinen merkitys. Jotkut tuottajat tarkastavat lihan alkuperän. Jos ne pystyvät siihen, niin mikseivät muutin. Älkää sanoka, otetaan nyt tämä mahdollisuus. Tukekaa meitä. Sitä kuluttajat haluavat ja tämä parlamentti haluaa sitä myös. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari. Tämä on ihan uskomatonta. Täällä tulee sellainen hullu tunne, että te olette tässä aivan laskeneet Asenne ja käteen. Mutta tämähän on nyt suu, yksi suurimmista äh, elintarvikeskandaaleista tällä vuosituhannella, kun katsotaan, mihin nämä hevoset kulkevat ja liikkuvat. Me olemme vielä odottamassa ihan Euroopan suurinta terveys- ja ruokaskandaalia, eli pahin on ehkä vielä tulossa. Kaikki tietävät tänä päivänä, että, että näihin teuraseläimiin äh, työnnetään kilokaupalla antibiootteja. Tässä on kyse erilais, erilaisista kokteileista kyllähän ne ovat osoittaneet nämä testit, että kuinka paljon nämä lannoitteet voivat maataloudessa vaikuttaa myös ihmisen hermost, keskushermoston tilaan. E, meillä on tässä jo kokemuksia esimerkiksi Parkinsonin taudista, se on voitu osoittaa. Hyvä komissaari, tehdään niin, te toimikaan sitten niin, että meillä olisi lainsäädäntöä. Ei tässä ole kyse siitä, että tämä lisätään vain jäsenvaltioiden harjoittamaan politiikkaan. Meillä pitää olla suuri yhteinen eurooppalainen politiikka, kun me taistelemme tämän tyyppisiä terveysskandaaleja vastaan. Fokles Sofokleos. Fokles Sofokleos σύντομες διαπιστώσεις τηλεγραφικά. Πρώτον, ορθάν τέτρασα. Tässä ihan lyhyesti haluaisin todeta. Me tiedämme, että mediakuluttajat, te myös ja jäsenvaltiot ovat reagoineet hyvin vahvasti tähän skandaaliin. Toinen toteamus, meillä pitää olla avoimuutta toimenpiteisiin suhteen, joilla pyritään tiedottamaan asioista kuluttajille. Kolmanneksi, olemme samaa mieltä siitä, että lainsäädäntö sinällään on hyvä. Kysymykseni kuuluukin kuitenkin, että te puhuitte sanktioiden suhteellisuudesta. Mielestäni pitää paremmin soveltaa lainsäädäntöä. Todella olen sitä mieltä, että ne, jotka haluavat harjoittaa vilpillistä toimintaa, petoksellista toimintaa, ne eivät lähde toteuttamaan näitä sanktioita. Miten te aiotte saada sanktioista tehokkaampia ja tiukempia? Chair, Commissioner. Puheenjohtaja, komission jäsen. Tämä ei ole Euroopan epäonnistuminen tai Euroopan lainsäädännön epäonnistuminen. Tässä on kyse jäsenvaltioiden epäonnistumisesta, eh, mutta komissio eh, saa syyt niskoilleen. En usko, että uusi lainsäädäntö pystyy muuttamaan jäsenvaltioiden toimintaa, koska kaikki se, mitä on tehty, on jo säädelty. Me voimme tehdä ainoastaan yhden pienen askeleen kohti Euroopan kansalaista, joten otetaan käyttöön tämän ö, ö, arhaisen, varhaisen varoituksen järjestelmän rinnalle ö, toinen varhaisen varoituksen järjestelmä elintarvikeketjussa. Kiitoksia. Kiitos, puhe, kiitos puheenjohtaja. Findus-yrityksestähän löydettiin nämä DNA-testien avulla tämä ongelma. Ei nämä ole tavallisia valvon kontrolleja, joita jäsenvaltiot tai EU olisi lähtenyt toteuttamaan. Minusta tuntuu, että komissio, niin kuin monissa muissakin asioissa, on jättäytynyt norsulutorniinsa. Tässä on kyse taas luottamuspulasta suhteessa kuluttajiin. Mitä nyt on tapahtumassa? Kuluttaja ei enää luota niin saksalaiset sanovat, että tehdään vain alku, saksalaisia tuotteita, ranskalaiset sanovat, että syödään vain ranskalaisia tuotteita. Missä, missä sisämarkkinat ovat? Tämä on todella vakava asia. Tämä on niin vakava asia, että tulee lisää vielä. Tänä päivänä EU-komissio on päättänyt eläinperäisiä jauhoja kalan kasvatukseen, niin vuonna 2014 näitä jauhoja käytetään ehkä si, si, siipikarjaa, niin kyllä meille tulee sitten aivan hirveitä tuloksia seuraamuksia, jos ajattelee kuluttajia ja kuluttajien terveyttä. Jos me haluamme ratkaista tämän jauho-ongelman valvontaa tai harjoiteta, niin kyllä meillä on tässä todella vakava, vakava ongelma käsillä sisämarkkinoilla. Kiitos. Ja näin olemme päässeet puhujalistan loppuun asti. Kuten nyt on selvi, niin valvonta, jäljitettävyys, järkevä merkittää ja äh, nämä ovat asioita, joita me parlamenttina otamme esiin. Minulla on vielä yksi lisäkysymys. Puhutaan koko ajan talouskriisistä, kansalaisten budjettien kriisistä ja jokainen äh, saa aina tukea, kun hän vaatii byrokratian äh, purkamista. Jokainen saa kannatusta tälle jäsenvaltioissa, mutta valvontajat, valvojat kuuluvat byrokratiaan. Ja tämä onkin kysymykseni. Onko komissiossa mietitty sitä, millä tavalla valvonta on tapahtunut, onko vähennetty valvojia valvojien valtioissa. Me voimme päättää kaikenlaisista ihanista laeista ja, ja valvonnasta ja seurattavuudesta, mutta jos ei ole valvojia, niin ne voi unohtaa. Eli onko komissiolla tästä mitään tietoa? Nyt meillä on vielä tarpeeksi tässä aikaa niin, että komission jäsen voi vastata. Olkaa hyvä. Last question, should I start? No, aloitanpa tästä viimeistä puheenjohtajan kysymyksestä. Huolimatta budjettileikkauksista, jotka kaikki, kaikki kokevat mukaan lukien komissia, me emme ole vähentäneet eh, tarkastusvalvontaa jäsenvaltiossa. Tämä tulee jatkumaan. Ehm, voin sitoutua tuo siihen, me aio vähentää tarkastuksia myös siksi, että ne eh, pääasiassa koskevat elintarviketurvallisuutta. Ja minun täytyy sanoa, että herra Palmion kommentti eh, yllätti minua se, että tämä turvallisuus- ja elintarviketurvallisuuskysymys. Jos tämä olisi ollut elintarviketurvallisuuskysymys, niin olisimme ryhtyneet saman eh, tientoimiin. ja kun on kyse elintarviketurvallisuuskysymyksistä, niin taloudelliset vaikutukset ovat vielä paljon pahemman. Yhdistynyt kuningaskunta kärsi yhden BKT tämän VC-kriisin ähm, takia yhden PKTn ähm, vähennyksen, yhden prosentin PKTstä vähennyksen. Ja äh, Japani vasta vuosikymmeniä tämän jälkeen äh, lopetti naudanlihan vientikiellon. EUsta. Jos tässä nyt sanotaan, että ei saa olla tyytyväinen, ei minulla ole mitään tarkoitusta toimia niin. En sano, että tämä ei ole vakava tapahtuma, vaan meidän täytyy katsoa asiaa suhteellisesti. Jos 6600 tonnia on vedetty pois markkinoilta, se on 6600 tonnia liikaa, mutta se on todella pieni, pieni osa kaikista elintarvikkeista Euroopan unionissa, joten ei nyt tässä itse luoda ja kehitetä paniikkia. Ei tämä tarkoita, ettei mitään pitäisi oppia tästä, ettei uusia toimenpiteisiä pitää ryhtyä, että tämä asia pitäisi unohtaa. En ole tätä sanonut. Meidän ei pitäisi olla itse tyytyväisiä. Minä mainitsin joitakin toimenpiteitä, joihin komissio aikoo ryhtyä. Minä vastustan tätä syytöstä. Tietenkin sen voi esittää, mutta minä vastustan tätä syytöstä, että komissio on jakanut va- vastuunsa. Ei se sitä ole tehnyt, jos se, se olisi tehnyt niin, jos se ei olisi tehnyt mitään. Minä olen vasta kolme kuukautta ollut tässä työssä, mutta minulle sanottiin, että Euroopan standardin mukaan tämä oli hyvin nopea reaktio. 8. Eh, helmikuuta tästä ilmoitettiin, 13. helmikuuta hätäkokous niille valtioille, joita tämä kriisi koski. Sitten pysyvän komitean kokous 13. helmikuuta, valvonta, suunnitelman hyväksyminen, joka on usein miljoonien eurojen arvoinen, jonka komissio yhteisrahoittaa kuukauden ajaksi – minä olin ehdottanut kolme kuukautta tietenkin, mutta jäsenvaltiot halusivat yhden kuukauden ja sitten mahdollisuuden jatkaa sitä kahteen kuukauteen. Emme voi sitä sitten ö, yhteisrahoittaa 75 prosentilla, mutta 50 pystymme. Ja näitä tarkastuksia tehdään e, ei siksi, että olisi elintarvike turvallisuuskriisi, vaan jotta voidaan sulkea pois se mahdollisuus, että tämä on sellainen. Olisi epäreilua kritisoida komissiota siitä, että se eh, myös valvoo ja yhteisrahoittaa eh, eh, tarkastuksia fenyylibutatsonin niistä ja samalla välttää, että tämä ei ole elintarviketurvallisuuskysymys. Ei, komissio vain haluaa sulkea pois sen mahdollisuuden, että kyseessä sellainen elintarviketurvallisuuskriisi olisi koska se olisi paljon vakavampaa kuin vain tällainen kriisi, joka koskee vääriä pakkausmerkintöjä, joten minä nyt tässä kyllä haluan torjua tällaisen kritiikin, jota esitettiin ei tässä valiokunnassa, vaan muissa valiokunnissa. Miksi teitte näitä fenyylibutatsoni testejä, josta me ei ole elintarviketurvallisuuskysymys. Sitten sanktioista voin olla samaa mieltä suurimman osa jäseniä kanssa. täytyy katsoa, että rangaistus sopii rikokseen. Ja aion tehdä komission puolesta nämä ehdotukset, ja sitten se riippuu tietenkin parlamentista ja neuvostosta, että hyväksytäänkö ne vai ei. Mielestäni pahin pelote on se, että pakotettaisiin eri lainsäädäntöjärjestelmät eri jäsenvaltioissa sopeuttamaan tämä rangaistus siihen taloudelliseen hyötyyn, joka rikoksesta on saavutettu. Tämä olisi vielä pahempi peloite kuin vankilarangaistus, vaikka ei vankilarangaistusta pitäisi sulkea pois vakavissa tapauksissa. Koska jos rangaistus vastaa tämän pakkausmerkintä petoksen aiheuttamia taloudellisia hyötyjä, niin se olisi parempi pelote mielestäni. Kunnioitan toissijaisuusperiaatetta. Siitä on tullut tärkeä pilari Euroopan unionin rakennetta, mutta kun meillä on kriisi, niin subsidiariteettiperiaate tarkoittaa, että jos keskus pystyy puuttumaan asiaan elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi, niin sen tulisi siihen puuttua. E, kun on kriisi, me tarvitsisimme enemmän valtaa pakottaa jäsenvaltio tehdä tiettyjä tarkastuksia niiden pistokokeiden lisäksi, joita laki vaatii. Ja tätä me nyt ehdotamme. Eli emme me elä missään norsulutornissa. Me todellakin valvomme, mitä tehdään, autamme jäsenvaltioita auttamaan itseään tämän lainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja mitä tulee pakkausmerkintä lainsäädäntön kehittämiseen, minä olen avoin tässä asia. Ei komissio vastustanut tuoreen lihan alkuperämerkintöjä jäsenvaltiot sitä vastustivat. En vastusta sitä nytkään. Minun täytyy odottaa vaikutusten arviointeja, jotta tietäisimme, mitä vaikutuksia sillä on, että alkuperä maakin merkittäisiin pakkaukseen, vaikka täälläkin on ihmisiä, jotka sanovat, että ei saa lisätä eh, pk-yritysten taakkaa pakkausmerkintöjen saralla. Toisaalta on huomioitava kuluttajien etu. Ja jos seuraus on se, että tämä ei vaikuta sisämarkkinoihin, että tämä ei lisää hirveästi kustannuksia, eikä se luo valtaisaa byrokraattista taakkaa, niin sitten minä sanon varmaan todennäköisesti, että miksi ei. En minä tätä mitenkään sulje eh, pois. Eh, korostan vain niitä ongelmia, joita jäsenvaltiot ovat nostaneet esiin, ja myöskin MEPit ja teollisuus ja kaikki. Joten haluaisin eh, tehdä selväksi, että meillä on eri mielipiteitä tästä asiasta, mutta komissio tekee sen, minkä se parhaaksi näkee. Tietenkin tulemme oppimaan tästä Olisimme todellakin norsunluutornissa, jos emme oppisi tästä tapauksesta. Mutta asettakaa tämä tapaus oikeaan mittasuhteeseen. Se on vakava EU-lainsäädännön rikkomus, mutta silti minulla on se tunne, vaikka en olekaan eurooppalaisempi kuin toimielimet itse, että meillä on silti yksi maailman parhaimmista elintarviketurvallisuusjärjestelmistä, mikä ei tarkoita sitä, etteikö tuo järjestelmä joskus voisi erehtyä tai voisi olla tällaisia rikkeitä. Kiitoksia. Oh, Kiitoksia. No niin, kiitokset komission jäsen tästä mahdollisuudesta keskustella puolitoista tuntia tänä aamupäivänä. Tämä teki selväksi sen, että meillä on vielä todella paljon tarvetta ja aihetta keskusteluun. Ehkäpä nykyisessä neuvotteluissa, tietyissä lainsäädäntömenettelyissä meidän täytyy vielä miettiä kantaamme ja sitä, millä tavalla voisimme palauttaa luottamusta ja millä tavalla elintarvikkeiden seurattavuus olisi parempaa niin, että kuluttajat eivät menettäisi täysin luottamustaan koko järjestelmään, koska se, mitä minä olen kuullut ja nähnyt, niin se, mitä ihmiset nyt sanovat, on todella kamalaa liittyen elintarvikepolitiikkaan Joten nyt vielä kerran kiitokset siitä, että niin nopeasti tulitte tänne puhumaan kanssamme. Kiitos. Ja kokous on päättynyt.